olla tuota keskuudessamme. Seuraavaksi menemme äänestyksiin. Äänestämme ensin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskevasta pyynnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi samantapainen kuuleminen, mutta alueiden komitean osalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi käsittelemme toisessa käsittelyssä yksinkertaistetun menettelyyn mukaisesti neuvoston kannan, joka koskee pakolaisrahastoa 2008-2013, koska siihen ei ole esitetty tarkistuksia eikä kukaan sitä vastustaa, julistamme neuvoston kannan hyväksytyksi. Ja sitten toinen käsittely yksinkertaisten menettelyn mukaisesti neuvoston kanta koskien energiaan liittyvien tuotteiden energiaa ja muiden voimavaran kulutuksen osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin. Tähänkään ei ole esitty hylkäämistä eikä tarkistuksia, sen takia julistetaan tämä kanta hyväksytyksi. Ja seuraavaksi äänestämme edustaja Mankan mietinnöstä. Kyseessä on lisätalousarvio numero yksi tältä vuodelta. Äänestämme tarkistuksesta yksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on, tai tarkistus on hylätty. Ja seuraavaksi päätöslauselma ehdotuksesta äänestämme. Äänestämme nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestystulos on, että ehdotus on hyväksytty. Niin, saatte puheenvuoron. Näillä sekunnan valtakin Anteeksi vaan puhemies, mutta koneeni ei taaskaan toimi. Pyytäisin asian parannusta. Kyllä, lähetämme sinne avustusjoukkion nopeasti paikalle. Ja sitten Czarnitskin mietintö, vastuuvapaus. 2008 EUn yleinen talousarvio. Annan puheenvuoron Czarnitskille. Olkaa hyvä. Señor Czarnecki. Edustaja Czarnecki, puheenvuoro on teillä. Panie przewodniczący, e, można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji... Suuret kiitokset, puhemies. Uskon, että nyt olemme paljon paremmassa tilanteessa kuin viime vuonna, sillä tuolloin meillä oli vasta marraskuussa tämä vastaava tilanne. Ja nyt meidän on parlamenttina saatava neuvosto vakuuttumaan siitä, että sen on toimitettava täydelliset asiakirjat, ne asiakirjat, jotka asiaan kuuluvat. Nyt esimerkiksi meillä on saatuna toissa vuoden asiakirjoja. Mielestäni tällainen tilanne osoittaa, osoittaa, että Euroopan parlamentin on painostettava neuvostoa voimakkaammin budjettimenojen osalta. Tämä on ehdottoman välttämätöntä. Gracias, señor Kiitos edustaja Czarnecki ja sitten edustaja Polu. Pyystikö te puheenvuoroa? Edustaja Polu. Koneeni ei toimi. Kiitos. Yes. Sí, también le enviamos un niin lähetämme teillekin teknikot sinne paikalle. Seuraavana päätösehdotus, joka liittyy vastuuvapauteen. Tähän ei ole tarkistusehdotuksia. Budjetin tar- valvontavaliokunta ehdottaa, että hyväksymme tämän ehdotuksen. Sen takia nyt äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksellä. äänestyksellä. Eli siis ne, jotka haluavat toimia budjetin valvontavalikunnan mukaisesti, että siirrettäisiin tätä hyväksyntää. He äänestävät puolesta ja muut äänestävät vastaan. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Tästä syystä vastuuvapauden myöntäminen katsotaan hyväksytyksi. Ja seuraavana edustaja Mikolasikin mietintö. Se koskee elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Mikolasik, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitokset. Kiitokset. Kiitokset deň pre európskych občanov pre európskych pacientov prijatím tejto direktiivy o darovaní ja transplantácii jos äm, tämä direktiivi hyväksytään, teemme mahdolliseksi sen, että perheissä voidaan taata arvokas elämisen tapa ja laatu. Ne ihmiset, jotka ovat odottaneet näitä elimiä, saavat vihdoinkin odotuksensa päättymään. Minä kiitän teitä sydämellisesti jo etukäteen. Kiitos Mikolasik. Meillä on kaksi tarkistuskokonaisuutta. Nyt äänestämme osasta yksi, blokki yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki kaksi raukeaa. Ja sitten äänestämme koko ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmaehdotuksesta, johon ei ole tehty tarkistuksia. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö hyväksytään. Ja seuraavaksi äänestämme Euroopan parlamentin istuntokalenterista 2011. Niin. Saatte puheenvuoron. Fox. I press. Siis on a point of order, Mr. President. Työjärjestyspuheenvuoro, herra puhemies. Voitteko te vahvistaa, että tarkistuksen neljä puolesta äänestäminen tarkoittaa sitä, että vähennetään näitä kertoja, joina me käymme Strasburgiin, mutta samalla kuitenkin täytämme sopimuksen meille asoittaman velvoitteen järjestää 12 täysistuntojaksoa. Gracias, Fox. Kiitos, edustaja Fox. Niin, edustaja Leene. Herra puhemies, arvoisat naiset ja herrat kollegat, olen saanut tästä äänestyslistasta selville, herra puhemies, että te aiotte katsoa tarkistuksen kaksi sellaiseksi, jota ei voida hyväksyä. Pyytäisin teitä pohtimaan tätä vielä kertaalleen. On ihan totta, että artikla 229 sopimuksessa sanoo, että Euroopan parlamentti toimii näillä toimipaikoilla, mutta se ei ole millään lailla ristiriidassa tämän esityksen kanssa, jonka oman puolueeni ryhmä on tehnyt. Ja oman puolueeni ryhmän ähm, tarkistuksen tarkoitteena on, että yksi täysistuntoviikko siirretään viikolta toiselle. Se ei estä millään lailla sitä, että toisena maaliskuun tiistaina järjestetään täysistunto. Me haluamme siirtää tämän viikolle 11. Tämä ei millään lailla ole tarkistus, jota ei voitaisi hyväksyä. Pyydän teitä pohtimaan asiaa vielä kertaalleen. Kiitos. Gracias, señor Lene. Kiitos edustaja Lene. Te kyllä tässä luitte ajatukseni, sillä tarkoitukseni oli tehdä juuri niin kuin te arvasitte. Edustaja Golnish. Je serai très bref, monsieur le président. Lyhyesti puhemies, minusta tuntuu siltä, että vaikka sanamuoto on hämärä, tarkistus neljä olisi pitänyt julistaa sellaiseksi, jota ei voida ottaa käsiteltäväksi, koska se on perussopimusten vastainen ja lisäksi perussopimuksen tulkinta on e- erittäin selkeä. Luxemburgin tuomioistuimen tuomiossa. Siinä todetaan, että säilytetään nykyinen istuntajaksojen määrä Strasbourgissa. Tiedän ja ymmärrän, että jotkut kollegat eivät tätä tue, mutta tilanne on kuitenkin se, että perussopimuksesta on kiinni, pidettävä kiinni ja Luxemburgin mm, tuomio eh, heijastaa nykyistä oikeudentilaa. Vamos a pasar al voto. Antes... Nyt menemme äänestyksiin. Len äänestämistä kerron teille että puhemies on sitä mieltä, että tarkistus numero kaksi ei ole EUn toiminnasta laaditun perussopimuksen mukainen ja siksi puhemies sanoi, että tätä tarkistusta ei voida hyväksyä. Artikla 229 EUn perussopimuksessa Siinä sanotaan, että Euroopan parlamentti kokoontuu ilman, että sitä pitää etukäteen kutsua koolle maaliskuun toisena tiistaina. Puheenjohtajakokous on hyväksynyt istuntokalenteriehdotuksen vuodelle 2011 ja siinä on yksi istuntoviikko 7-10. maaliskuuta. Näin toimitaan perussopimuksen 229 artiklan mukaisesti. Tarkistuksessa kaksi esitetään, että tämä viikko lykättäisiin eh, seuraavalle viikolle. Jos parlamentti tämän tarkistuksen hyväksyisi, niin me toimisimme 229 artiklan vastaisesti. Eli siksi julistamme, että tätä tarkistusta ei voida ottaa käsittelyyn. Nyt äänestämme tarkistuksesta kolme puolesta. Votamos la enmienda tres. Voto. Äänestämme tarkistuksesta kolme puolesta. Niin, edustaja Leene. Herra puhemies, olen pahoillani, mutta ei tämä nyt näin yksinkertaisesti käy. Puhemies, aivan oikein. 229 artiklaa te siteerasitte, mutta ei se ole ristiriidassa meidän tarkistuksemme kanssa. Artikla 229 viittaa yhteen päivään maaliskuussa, nimittäin toiseen tiistaihin maaliskuussa ja meidän tarkistuksemme koskee koko Strasbourgin täysistuntojaksoa neljää päivää. Siksi pitää olla mahdollista, että tuo täysistuntoviikko siirretään viikolta 10 viikolle 11. Se ei millään lailla estä sitä, että joku järjestää kokouksen toisena tiistaina Brysselissä. Kuten itse totesitte, tämä on tuolla sopimuksessa tehty mahdolliseksi. señor, señor Lene. Edustaja Leene, tämä tarkistus toisille sellaisen kysymyksen, jota voidaan tulkita eri tavoin. Meidän työjärjestyksessämme sanotaan, että tällaisissa tapauksissa puheen miehet tulkitsevat tätä sääntöä, tekevät päätöksen. me olemme päättäneet, niin kuin sanoin, että emme ota käsittelyyn tar- eh, tarkistusta kaksi siksi, että se on 229 artiklan vastainen perustamissopimuksessa. Tietysti asia voidaan tulkita myös muulla tavalla, mutta koska päätöksen teko meille kuuluu, olemme tämän asian näin päättäneet. Nyt äänestämme siis tarkistuksesta kolme puolesta Äänestämme tarkistuksesta kolme puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja sitten, no niin, tarkistamme vielä tämän edellisen äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksista neljä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. La enmienda ha sido rechazada y pasamos Tarkistus on hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero yksi on hylätty. Ja sitten seuraava kohta. Niin. Eh, Presidente, Puhemies, haluaisin käyttää eh, tätä tilaisuutta hyväkseni ja pyytää puhemistoa puuttumaan tilanteeseen, koska Strasbourgin ja Euroopan pääkaupunkien lentoyhteyksien pitäisi olla suoria, eikä niiden pitäisi aiheuttaa ongelmia henkilöille, joiden pitää kolme neljä lentoa käyttäen päästä Strasbourgiin. Toivon, että toimitte asianmukaisesti se llama sabato. Muy bien. Gracias, señor Salato. Hyvä. Ja kiitos, edustaja Salato. Ja nyt mennään eteenpäin. Kyseessä on ympäristövaliokunnan ehdotus, joka koskee elintarvikkeiden muita lisäaineita kuin väri- ja makeutusaineita. Annan puheenvuoron edustaja Lainelle. Ja, niin, kiitos herra puhemies. Tässä äänestyksessä ei tarvita kiertoteitä, voidaan ihan suoraan mennä päättämään. Ympäristövaliokunta suosittaa täysistunnolle, että kielletään lihapalojen yhteen liimaaminen eikä trombiinia hyväksytä lisäaineeksi. Hyvät kollegat, pihvin on oltava pihvi, kinkun on oltava kinkkua ja olen varma siitä, että kaikkien parlamentin jäsenten äänestäjät ovat samaa mieltä. Siksi tukekaa meidän ehdotustamme ei trombiinia lisäaineeksi meidän elintarvikelisäaineluetteloomme. Kiitoksia. Muy bien. Señora Ayuso. Edustaja Ayuso. Olkaa hyvä. Tente. Puhemies, kiitoksia. Trombiini on lisäaine, jota voidaan käyttää, sillä se liimaa lihaa, mutta ei ole todellakaan mitään elintarvikkeiden turvallisuuteen liittymää vielä syytä tai teknologista syytä sen äh, käyttämisen torjumiseksi ja joissakin maissa sitä jo käytetäänkin. Olen kyllä kuunnellut teitä. Pyydän teitä olemaan hiljaa. Tarkistusehdotus liitteeseen toteaa, että trombiinilla käsiteltyä lihaa voidaan myydä valmiiksi pakattuna ja merkittynä. Näin ollen kuluttaja ei hämätä. Siihen koko päätöslausuma perustuu. Joka tapauksessa haluaisin kysyä komission jäseltä, voisiko komissio sitoutua siihen, että trombiinia sisältävät tuotteet eivät ole tuotteita, joita pidetään imitaatioina ja varmistetaan asianmukainen merkintä erityisesti kun tarkistetaan nykyistä asetusta, joka koskee elintarvikkeiden eh, eh, informaatiota kuluttajille imitaatioiden välttämiseksi. Kiitoksia. Señor komissario. Hyvä komission jäsen. Well, thank you, Mr. President. Kiitokset puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet kun pohditaan eh, lisäaine trombiinin hyväksymistä komissio on tehnyt tässä asiassa yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja ottanut huomioon kaikki neljä vaatimusta, joita elintarvikelisäaineille asetuksessa on asetettu. Turvallisuusaspekti, onko olemassa riittävää teknologista tarvetta, tiedotusaspekti ja edut ja hyödyt, joita kuluttajille aiheutuu. Mitä turvallisuuteen ja hygieniaan tulee, EFSA on arvioinut tuotteen ja päätynyt siihen johtopäätökseen, että tässä lisäaineessa ei ole mitään turvallisuusepäilyjä. Hygienia Slovenian osalta en voi olla samaa mieltä siitä, että tässä tapauksessa kontaminaatioriski olisi korkeampi kuin muissa tuotteissa, esimerkiksi jauhelihassa esimerkiksi. Toiseksi riittävä teknologinen tarve tälle tuotteelle on todettu. Entsyymivalmistaminen on myös stabilisointiaine lopullisessa lihatuotteessa. Tällainen teknologinen eh, funktio on ehdottomasti kirjattu elintarvikelisäaineasetukseen, jonka parlamentti on hyväksynyt. Kolmanneksi tiedotusaspekti ja ennen kaikkea huolenaiheet, joita mietinnössä on ilmaistu, että tuote olisi kuluttajille harhaan johtava. Koska olemme täysin tietoisia tämän mahdollisesta riskistä, siksi meidän ehdotuksessamme onkin seuraava tiukka vaatimus, joka sattumoisin menee pidemmälle kuin mitä elintarvikelisäaineilta yleensä edellytetään. Yksi. Tuotetta voidaan ainoastaan myydä ennalta pakattuna loppukuluttajalle. Toisekseen tuotteessa on oltava lisämerkintä, jossa todetaan sisältää lihan osista valmistetun tuotteen. Ja kuluttaja voi näin olla hyvin tietoinen tuotteen laadusta. Kolmanneksi tämän entsyymin nimi ja sen alkuperä on mainittava valmistusaineen luettelossa. Korostan sitä, että nämä merkintävaatimukset ovat tiukempia kuin ne vaatimukset, joita sovelletaan tuotteisiin, joihin kuuluu muita vastaavia valmistusaineita, kuten veriproteiineja ja muita lisäaineita, joita on käytetty samassa tarkoituksessa. Mutta joihin ei ole liitetty lisämerkintävaatimusta tiukempi merkintävaatimus on eh, ilmaistu ja jos sellaisia vaaditaan lisää, niitä pohditaan. Kyseistä entsyymiä käytetään jo lukuisissa jäsenvaltioissa. Sitä käytetään prosessointiapuaineena ilman minkäänlaisia merkintävaatimuksia. Meidän ehdotuksemme selventää tilannetta ja velvoittaisi jäsenvaltiot soveltamaan näitä annettuja merkintävaatimuksia. Sen seurauksena kuluttaja olisi paremmin selvillä tuotteen laadusta. Myös kuluttajat, ennen kaikkea ne, jotka tarvitsevat tiettyä tukea, hyötyvät halvemmista lihatuotteista ja paremmista lähtöaineista ja lihankäyttömahdollisuuksista. Tämä lisäaine on minun mielestäni esimerkki elintarvikealan kehityksestä, joka päätyy kuluttajien hyödyksi. En näe mitään syytä sille, ettei sitä käytettäisi ja toivon, että arvostatte näitä täysin hyväksyttäviä syitä, joiden pohjalta itse olen esittänyt ainetta hyväksyttäväksi. Olen sitoutunut parlamentille siihen, että en lähde kertomaan kansalaisille, mitä heidän on syötävä, vaan kerron heille, mitä he syövät. Ja minun kantani on tämän sitoumuksen mukainen. Kiitokset. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi äänestämme tästä päätöslauselmaehdotuksesta. Määräenemmistöllä nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Ja seuraava ehdotus on edustaja Pereljolta elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma. Ensiksi Kohta neljä puolesta vastaan. Nyt kenenkään käsi ei ollut ylhäällä. Äänestin siis kohdasta neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Varmistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 6, tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta 13 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty. Ja sitten tarkastus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Ja sitten tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta 22 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kohta 22 on hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta 29 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan vielä 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No hyvä, tarkistetaan vielä 33, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kohta 35 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan myös 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi johdantosan kappale L puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappale N puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti sama enemmistö, sama enemmistö kuin aikaisemminkin. Eli hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko päätöslausuma esityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin menemme seuraavan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on edustaja Haurigen mietintö aiheen Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvoipauksien suojelemiseksi tehtyyn yleissopimukseen koskevat instituutioiden näkökohdat. Tarkistus kolme puolesta vastaan. tyhjä Hylätty vai mitä? Hylätty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Seuraavaksi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seuraavaksi eh, koko päätöslauselmaehdotus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselman ehdotuksesta viideltä ryhmältä koskien kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistamiskonferenssia Kampalassa Ugandassa. Edustaja Howitt saa puheenvuoron. Hän ehdottaa tar- suullista tarkistusta tarkistukseen kolme. Herra Howitt. Uh, Tarkistuksessa kolme puhemies yksinkertaisesti haluan korvata sanan notes, panee merkille sanalla welcomes, on tyytyväinen. Vastustaako joku herra Howitin suullista tarkistusta? Ei. Äänestämme näin tarkistuksesta kolme mukaan lukien herra Howitin suullinen tarkistus. Äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi kohta 11, alakohta 1, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seuraavaksi kohta 11, alakohta 4. Vihreät aleryhmällä on suullinen tarkistus. Teillä on se, sen teksti. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Äänestämme siis kohdasta 11.4, mukaan lukee vihreiden suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi kohta 21. Tässä on taas herra Hauitilta suur, suullinen tarkistus. Teillä on sen teksti Onko vastalauseita? Ei ole. Äänestämme siis kohdasta 21 mukaan lukien suullinen tarkistus äänet puolesta vastaan. Nostakaapa kädet kunnolla. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi, mukaan lukien suullinen tarkistus Rova Lohbilleriltä. Teillä on myös se käytettävissänne. Vastustaako joku edustaja Lohbillerin suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme tarkistuksesta kaksi mukaan lukien suullinen tarkistus. Ei taida olla 40. Yo no cuento 40. ¿eh? A ver, no se muevan porque... Älkää liikkuko. Meidän on laskettava teidät. Älkää, älkää liikkuko. Bien. La enmienda... Selvä. Suullinen tarkistus on hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselma esityksestä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Istunto hetkinen äänestysselitykset ensin, eikä vain. Siirrymme äänestysselityksiin. korjaava talousarvioesitys. Edustaja Dots. Quién?